enemmistöllä ja neuvosto yksimielisesti. Kaikki asiat jäävät jumiin neuvostoon. Eli tulevina vuosina tarttukaa tähän poliittiseen taisteluun, joka on voitettava. Muuten meillä on vain tällainen lista toivomuksia, jotka eivät koskaan toteudu. Ja nyt näette, että sain pidettyä reippaasti kiinni puheajastani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 Kiitoksia seuraavaksi Keller vihreistä. Hyvä pääministeri, kiitos puheestanne, joka oli vahva ja Euroopan myöteinen. Olen iloinen siitä, sillä monet ihmiset ovat huolissaan Euroopan tulevaisuudesta. Monet hallitukset itse asiassa jäävät jälkeen oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian toteuttamisesta omassa maassaan, joten on hienoa nähdä, että asiat voidaan tehdä toisinkin. Se on hienoa nähdä ja haluaisin onnitella teitä erityisesti muutamista toimista, jotka on jo toteutettu päätöksiä, jotka heijastelevat näitä lupauksia, jotka teitte täällä tänään. Ensiksi päätöksenne nostaa minimipalkka 900 euroa, mikä auttaa monia perheitä, jotka kärsivät menneisyydessä budjettileikkauksesta ja ei-sosiaalisista uudistuksista. Tämä erityisesti yhdistettynä verouudistukseen, joka tulee olemaan valtava parannus. Me haluamme todellisen sosiaaliunionin ja tätä varten me tarvitsemme neuvostossa ja kaikissa jäsenvaltioissa lisäponnisteluita. Toivottavasti muut seuraavat esimerkkiänne. Toiseksi päätöksenne varmistaa, että perheet, jotka asentavat aurinkopaneeleja katolleen, todella hyötyvät aloitteellisuudestaan. Tämä auttaa ilmastonmuutoksen torjumassa ja myös palkitsee ihmisiä aktivoitumisesta. Tämä takaa, että kaikki ovat mukana tässä tehtävässä pelastaa planeetta. Me tarvitsemme tällaisia konkreettisia askeleita ja lopuksi olen hyvin iloinen siitä, että mainitsit tänään myös sen, että teidän hallituksessa on koko EUn suurin naisten osuus. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja me olemme edelleen kaukana sukupuolten tasa-arvosta. Meidän on tehtävä edistysaskeleita äh, ja tästä käydään taistelua äh, monissa jäsenvaltioissa, äh, jäsenvaltioissa siellä taistellaan myös ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia vastaan. Siksi EUssa tarvitaan sukupuolten tasa-arvon kunnianhimoista agendaa. Mutta Espanjassa tehtävä ei tietenkään ole helppo, olette myös perineet monia ongelmia edeltäjälle. Yksi niistä on Katalonian tilanne. Kova ja kompromissin tapa, jolla konservatiivinen edeltäjänne käsitteli asiaa, on kärjestänyt konfliktia ja nyt asia on teidän pöydällänne. On aivan selvää, että vain demokraattinen poliittinen ratkaisu voi tarjota ulospääsyn. Siihen kuuluu ratkaisu myös vankikysymykseen. Myös kaksi meidän poliittisen ryhmämme entistä jäsentä on vankilassa, eikä se mistä heitä syytetään kestä kriittistä tarkastelua, kuten tuomioistuimet Belgiassa ja Saksassa ovat todenneet. Joten pyydämme teitä aloittamaan todellisen vuoropuhelun, sillä vain hyvä tahto molemmilla puolilla voi tuoda lähemmäksi ratkaisun, jota niin kipeästi kaivataan Kataloniassa ja koko Euroopassa ja koko Espanjassa. Pääministeri mainitsi myös eurooppalaiset arvot ja sen, että meidän on kaikkien puolustettava niitä. Ja tässä minua huolestuttaa Andalusian tilanne ja siellä Andalusian hallitus, sillä äärioikeistolainen puolue on mukana hallituksessa, siellä se kantaa hallitusvastuuta. On hyvin surullista, että EPP-liberaalit ovat sen sallineet. Nämä äärioikeistolaiset pystyvät näin päättämään Andalusian ja meidän tulevaisuudesta. Varmasti tämä huolestuttaa myös teitäkin ja ette ole tyytyväisiä tähän, mutta juuri tämä on aika tarttua konkreettisiin toimiin. Kaikkien poliittisten ryhmien pitää huolehtia siitä, että näin ei tapahdu. Tämä on häpeällinen sopimus. kenenkään ei pitäisi tehdä koalitioita äärioikeistolaisten kansallisten puolueiden kanssa. Teillä on nyt avaimet käsissänne lopettaa tämä. Me, me tuemme myös naisia, jotka juuri nyt osoittavat mieltään sukupuolten tasa-arvon puolesta, sillä väkivalta naisia kohtaan ei ole hyväksyttävää missään Euroopan unionissa. Haluaisin muistuttaa, hyvä pääministeri, että monet tavoitteet, oikeudenmukaisuus, sosiaalinen Eurooppa ja sukupuolten tasa-arvo, ne ovat tärkeitä koko Euroopassa, joten me toivomme aktiivisuutta ne neuvostossa. Me haluaisimme tukea ne neuvostossa. Toivon, että muut seuraavat esimerkkinä. Ja jos te teette näin, jos te teette ekologisen, oikeudenmukaisen, sosiaalisen Euroopan eteen töitä, niin voitte luottaa meidän tukeemme. Kiitos. Seuraavaksi GUE NGL-ryhmästä López Bermejo. Puhemies, hyvä herra Sanchez. Kiitoksia siitä, että olette täällä läsnä. Kiitos, että otitte kantaa eurooppalaisen keskusteluun. Niitä tarvitaan enemmän kuin koskaan nyt, kun äärioikeiston populistiset voimat ovat nousussa kautta Euroopan ja myös Espanjassa. Olinpa sitten yhtä mieltä varoista ja haasteista, joita EU joutuu kohtaamaan, niin on sanottava, että en ole yhtä mieltä niistä ratkaisuista, joita te ja muut poliittiset johtajat ovat tänne tuoneet esiteltäviksi. Meidän täytyy torjua erilaisia ääriliikkeitä aivan niiden juuria myöten. Monet hallitukset eivät ole noudattaneet velvoitteitaan Brysselin uusliberaalit politiikka on nakertanut hyvinvointivaltiota ja ongelmat ovat pahentuneet entisestään. Ja tämä kriisi on jat- johtanut siihen, että tilanne on entistä eriarvoisempi ja epäsosiaalisempi. Espanjan hallitus, olipa sen väri mikä tahansa, on ollut mukana muotoilemassa näitä hankalia asioita. On tehty leikkauksia koulutukseen, eläkkeisiin, terveydenhuoltoon. On tehty kaksi erittäin haitallista työmarkkinauudistusta työntekijöiden kannalta. Ja tätä ei saa unohtaa. Näin on syntynyt täydellinen myrsky, jonka kautta ääriliikkeet voivat hyötyä yhteiskunnan epätoivosta. Eli ratkaisut ovat olleet vääriä. Herra Sanchez, tällä hetkellä EU:ssa on yli 140 miljoonaa köyhää ja epävakaissa työoloissa työtä tekevää. Meidän täytyy muuttaa tätä mallia, joka rankaisee Eurooppaa. Me käytämme halpaa työvoimaa, saamme vähän lisäarvoa ja satojen tuhansien työpaikat ovat aivan karvan varassa, koska leikkaukset uhkaavat yrityksiä. Amazon Globo ja monet muut yritykset toimivat tällä tavoin. Jätämme demokratian monikansallisten yritysten käsiin kun meidän pitäisi katsoa kansalaisten ongelmia, olivatpa he missä tahansa, asuivatpa he missä tahansa, joten meidän täytyy edistää julkista politiikkaa, jolla saadaan aikaan laadukkaita työpaikkoja ja voidaan estää kaikissa jäsenvaltioissa työntekijöiden hyväksikäyttö, koska tähän asti pääomien vapaa liikkuvuus on kulkenut käsi kädessä eriarvoisuuden ja köyhyyden kanssa. Edelleen Älkää enää tehkö politiikkaa, talouspolitiikkaa oikeiston kanssa. Puuttukaa ongelmiin, joita työntekijöillä on. Nyt ei tarvita enää hyviä aikeita, vaan tarvitaan sitoutumista. Esimerkiksi sitä, että sosiaalipolitiikka on tärkeä akseli kaikessa toiminnassamme ja me, meidän täytyy kunnioittaa sosiaalisten oikeuksien pilaria. Tämän täytyy olla uskottavuuskysymys ja ulkopolitiikassa täytyy toimia uskottavasti ja viitaan tässä esimerkiksi Länsi-Saharan. Ja vielä lopuksi naisten ja miesten välinen tasa-arvo on, on vaarassa. Naiset kärsivät tästä kaikilla aloilla. Me kuitenkin jatkamme taisteluamme, jotta voimme viedä eteenpäin naisten etuja. E Seuraavaksi EFDD-ryhmästä Ferrara. Hyvä puhemies, arvon pääministeri, kiitoksia siitä, että olette tänään täällä. Käymme nyt 15 keskustelua Euroopan parlamentissa Euroopan tulevaisuudesta ja nyt me jälleen toistamme sitä, että Eurooppa käy läpi erittäin vaikeita aikoja. 15 kertaa joudumme pohtimaan, miksi näin on. Me, meidän vastauksemme on aina sama. Politiikka, joka on väärää, tuo haittoja ja epätasa-arvoa. Kaksi esimerkkiä. Säästöpolitiikka on aiheuttanut valtavaa haittaa yhteiskunnissa. Meidän eilen komission puheenjohtaja Juncker myönsi täällä täysistunnossa, että näin todella on ollut. Nyt kuitenkin tässä on menty pidemmälle siinä, että on heikennetty politiikkaa, joka voisi suojella heikossa asemassa olevia työntekijöitä. Meidän täytyy puhua köyhyydestä, ihmisten arvokkuudesta ja siitä hankalasta tilanteesta, jossa viisi, tai monet miljoonat eurooppalaiset elävät. Tämä ei ole populismia, vaan sitä, että katsotaan asioiden todellista laitaa. Komission jäsenten pitäisi käyttää hyväkseen jäljellä olevat kuukaudet, koska tulossa on suuria muutoksia. Haluan puhua myös maahanmuuttopolitiikasta. EUn epäonnistuminen on selvää tällä alalla. Se, että yhteistä kantaa vastuun ja taakanjaosta ei ole ja pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan järjestämisestä kaikissa EU-maissa on epäonnistunut. 180 artiklassa näistä puhutaan, mutta tässä on kuitenkin toimittu hyvin kansallisesti ja egoistisesti. Nämä haitat tästä maahanmuutosta lankeavat lähinnä näiden rajavaltioiden kontolle. Muut tekevät hyvin vähän ja tämä on vaikuttanut hyvin merkittävällä tavalla perusoikeuksiin, yhteiskuntiin ja talouksiin. Puhutaan miljoonista ja miljoonista euroista. Halusin ottaa nämä kaksi esimerkkiä esille, hyvä pääministeri. Italia ja Espanja ovat monessa samankaltaisia, esimerkiksi maahanmuuttovirtojen hallinnoissa ja taloudessa. Me edustamme eri poliittista virtaa, mutta molempien pitäisi torjua tällaista säästöpolitiikkaa ja löytää vastauksia maahanmuuttopolitiikkaan ja koko Euroopan pitäisi aktivoitua tässä asiassa. Meidän pitäisi välittää kansalaisillemme muutakin kuin merkkejä. He haluavat konkreettisia vastauksia. Meidän täytyy lähteä myös muuttamaan parlamentin toimintaa ja luopua turhista toimipaikoista. Strasbourgin parlamentti maksaa 200 miljoonaa euroa vuosittain veronmaksajille. Miten voimme perustella kansalaisillemme tällaisia valtavia summia? Se ei ole mahdollista. Hyvät kollegat, se, että pyytää tästä toimipaikasta luopumista on oikein. Hyvät kollegat, hyvä pääministeri. Toisaalta meillä on toimipaikat, edut, desimaalit, toisaalta taas kansalaiset. Kansalaiset pitää saada mukaan päätöksentekoon ja täytyy taata kaikkien hyvinvointi. Sitä ei saa uhrata tiettyjen taloudellisten etujen alttarilla, joista on hyötyä vain harvoille. Kiitos. Seuraavaksi ENF-ryhmästä B. Hyvä pääministeri, alle vuosi sitten teistä tuli vahingossa Espanjan johtaja sen skandaalin ansiosta, joka syrjäytti rahoin. Teidän valtaantulonne oli ihme Espanjan sosialistipuolueelle, jolla ei ole kuin 80 paikkaa edustajien huoneessa, mutta katastrofi espanjalaisille, jotka kärsivät nyt politiikastanne. Ensimmäinen poliittinen tekonne oli Aquariuksen tervetulleeksi toivottaminen. Se on ranskalaisen saksalaisen kansalaisjärjestön alus, jonka liikemalli on laittoman maahanmuuton tukeminen välimeren Välimerellä. Mafia, joka varastuu ihmisten salakuljetuksella, käyttää hyväkseen eurooppalaisten naiviutta. Ihmissalakuljettajat hyötyvät suuresti näistä mukahumanitaarisista operaatioista, joiden ansiosta he voivat säästää polttoainetta heppoisissa aluksissaan, johon he lastaavat maahanmuuttajat. Macron ja Merkel, jotka ovat iloisia tästä tuesta hullulle maahanmuuttopolitiikalleen, totta kai kiireesti onnittelivat teitä. Vuonna 2018 otitte kaksi kertaa vastaan Rova Merkelin toisen kerran kesähuvilallanne Andalusiassa. Kuulematta espanjalaisia teitte liittokanslerin kanssa sopimuksen maahanmuuttajien takaisin ottamista, josta Merkel haluaa nyt päästä eroon sen jälkeen, kun hän avasi rajat vuonna 2015. Yliinnokkaana, ettei edes huomannut, että piditte samalla Marokkoa kehitysmaana, kun puhuitte tällaisesta epätasan arvon kurjuudesta. Edeltäjänne ovat kuitenkin tehneet useita sopimuksia tämän maan kanssa, joka on Magrebin vakain ja vaurain. Niiden joukossa on laittomien maahanmuuttajien takaisinottosopimus, vaikka vain 14 kilometriä erottavat Etelä-Espanja Pohjois-Marokosta. Mutta kun olette osoittaneet tahtona vastaanottaa laittomia maahanmuuttajia, he tietenkin tulivat lukuisina rajoilleen. Siitä seurasi kaoottisia tilanteita. Maahanmuuttajat hyökkäsivät Seutassa ja Melillässä rajavallivojen kimppuun myös aseistettuna. Olette Berliinin liassa, mutta olette myös Brysselin liassa ja tämän jo kauan vuonna 2011 teidän sosialistipuolueenne teki muutoksen Espanjan perustuslakiin. Siitä lähtien kaikki espanjalaiset hallitukset ovat perustuslain mukaan velvollisia noudattamaan Brysselin budjettisanelua, mutta espanjalaiset ovat nousemassa joulukuun alussa puolue, jota teidän ystävänne kohtelevat alentavaksi, sai voiton Andalusiassa. Tietysti puhun Voxista, joka hääti tiehensä sosialistit, jotka ovat tätä aluetta hallinneet 40 vuotta. Santiago Abascal nyt näyttää teille velvollisuutenne. Vuonna 2018 teidän takianne maahanmuuttajien määrä kasvoi 129 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Italiassa taas Matteo Salvini, Italiassa laitomaahanmuutto on äh, äh, laskenut 95 prosenttia, sillä viesti on selvä, italialaiset eivät hyväksy tällaista maahanmuuttoa maaperällään. Ja tämä oikea mafia sitten, jota, jota vastaan Matteo Salvini taistelee, se hyötyy ihmisten salakuljettamisesta. Ja Guardianin artikkelin mukaan itse asiassa ihmisten salakuljettaminen on nykyään voitokkaampaa kuin, tuota enemmän voittoa kuin huumekauppaa. Hyvä pääministeri, maahanmuuttoongelman ratkaiseminen vaatii vain poliittista tahtia. Kyllä teidän Guardia Civiline on aivan yhtä kykeneväinen kuin italialaiset rajavalvojat Tätä vastoin te kuitenkin olette nyt luoneet rahaston ei rajavalvontaan, vaan maahanmuuttajien kotouttamiseen. Minä ennustan, että espanjalaiset eivät tätä siedä kauaa. La parola Ujazdowski. Seuraavaksi Ujazdowski, sitoutumaton. Koleżanki koledzy, chcę zacząć od podziękowań dla e, e, pana premiera za wystąpienie i przy tej okazji e, wyrazić szacunek dla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 Verhofstadt nosti federalismin esille. Minä olen pro-eurooppalainen, mutta me tarvitsemme pragmatismia, kunnioitusta jäsenvaltioita kohtaan, kilpailukykyä ja keskittymisen vähentämistä. Sitä en kuullut puheessanne. Ja solidarisuus on tärkeässä asemassa. Se tarkoittaa, että autetaan muita, jos he ovat avun tarpeessa. Jos he ovat joutuneet vaikeuksiin ilman, että he ovat siihen itse pystyneet vaikuttamaan. Meillä on myös taloudellinen vastuu. Tämä vastuu lepää jäsenvaltioiden hartioilla – Espanjan täytyisi pysyä realistisena, kun puhutaan Eurooppa-politiikasta. Ja ehkä vielä vahvemmin kuin tänä päivänä. Señor presidente gobierno de España, tiene la palabra para... Hyvä. Espanjan pääministeri, nyt voitte vastata näihin juuri kuultuihin kysymyksiin. Gracias, presidente. Gracias a... Kiitoksia puhemies. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille tästä keskustelusta, joka oli varsin vilkas. Haluaisin vastata kaikkiin kysymyksiin yhdessä, en välttämättä yksittäisiin kysymyksiin, koska muuten tämä keskustelu venyisi. Keskeinen viesti on se, että meidän täytyy suojella Eurooppaa, jotta Eurooppa voi suojella meitä. Ja suurimpien ryhmien puheenvuoroissa tämä heijastuikin. Meidän kaikkien pitää suojella Eurooppaa, vaikka ajatuksemme ovat erilaisia. Ensinnäkin puhuisin maahanmuutosta. Weber, teille sanoisin, että on hyvä, että viittasitte tässä Espanjan, mutta täytyy muistaa, että maahanmuuttovirrat kasvoivat Espanjassa eh, hiljattain 193 prosenttia. 193 prosenttia. Ja sanon teille ja muillekin kollegoille, että olemme aina tienneet ja siksi myös teimme päätöksen siitä, että otamme aquarius aluksen vastaan. Tie, olemme aina tienneet, että maahanmuuttohaaste vaatii toimia kaikilta jäsenvaltioilta. Meillä pitää olla yhteinen kanta. Tämä olisi aivan keskeistä ja täytyy kantaa yhteisvastuullisuutta ja jakaa taakkaa. Täällä puhuttiin myös ulkopolitiikasta, myös komission varapuheenjohtaja viittasi tähän. Meidän täytyy antaa kehitysapua Afrikkaan ja täytyy toimia kauttakulkuja lähtömaiden eteen. Me olemme käyneet Sahelin ja Marokon kanssa kuukausien ajan vuoropuhelua ja tämä ei hyödytä vain Espanjaa, vaan koko e- Euroopan unionia. Jo vuosien ajan Espanjalla on palauttamispolitiikkaa Mauritarian, Mauritanian, Marokon ja muiden Sahelin maiden kanssa. Olimme hilja, olin hiljattain Malissa ja pyrimme aloittamaan Malin kanssa vapaaehtoisen palauttamispolitiikan niiden malilaisten, malin kansalaisten osalta, jotka asuvat Espanjassa. Eli me teemme jo tässä paljon ja myös vahvistamme rajapolitiikkaamme ja kotouttamispolitiikkaamme, koska on hyvin tärkeää toimia kaikkien mantereellamme olevien maahanmuuttajien suhteen. Meidän täytyy uudistaa myös yhteistä turvapaikkapolitiikkaa Euroopassa, eikä Schengeniä saa vesittää Kuitenkin esimerkiksi Euroopan kansanpuolue ja muut suuretkin puolueet pienten ohella ovat toimineet tässä väärään suuntaan. Tässä viitattiin ultra oikeistoon. En ole huolissani vain sen olemassaolosta, vaan siitä, miten hienovaraisesti ne vaikuttavat aikaisemmin Euroopan mielisten puolueiden diskurssiin, jotka nyt peräänkuluttavat nekin muureja Euroopalle. Tämä hallitus ja Verhofstadt, olette erinomainen puhuja, sen myönnän. Tämä hallitus tukee sitä, että monivuotinen rahoituskehys hyväksytään. Näin teimme Euroopan neuvostossa ja näin minä ja myös aikaisempi rahoin johtava, johtama hallitus näin teki. Se pitää saada hyväksyttyä ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Se on maatalouspolitiikan, kohesiopolitiikan ja myös maahanmuutto tai innovointiin ja tieteisiin liittyvien politiikkojen kannalta äärimmäisen tärkeää me huhtikuussa todennäköisesti hyväksymme kansalliset budjetit ja aikaisemmin Rahoi näin teki. Se sitten, hän esitteli budjetin huhtikuussa parlamentille, mutta meidän täytyy toimia yhdessä. Pitää saada hyviä budjetteja, ei vain sosiaalialalla. On katsottava uudelleenjakoa, ja on toimittava verotuksen oikeudenmukaisuudessa. innoittavisella tavalla on katsottava transaktioveroja. Sitä esimerkiksi on täällä ehdotettu ja me viemme tätä eteenpäin myös Espanjassa. Jos sallitte, palaisin hetkeksi vielä Kataloniaan. Keller viittasi tähän vihreiden Keller. Vuodesta 2014, 2014 lähtien Kataloniassa on järjestetty viisi äänestystä. Viisi. Ensin kolme alueen äänestystä ja sitten kaksi kansanäänestystä, jotka koskivat alueen itsenäisyyttä. No mikä on ollut näiden äänestysten ja kansanäänestysten tulos Espanjan valtion muodon kannalta? 48 prosenttia katalan, katalaneista puolsi separatisteja tai kansallismielisiä, kun taas 52 prosenttia ei. Eli yhteiskunnan suurin osa ei tue Katalonian itsenäistymistä Kataloniassa. Eli täytyy muistaa, että tähän ei ole yhteiskunnan enemmistöä. Ei tällaista poliittista hanketta voi pakottaa kansalaisille, jotka eivät ole tässä mukana. Ja toiseksi, on selvää, että Euroopassa, ei vain Kataloniassa, jos menemme vaikka Bayeriin, Saksaan tai Veneton alueelle, Italia tai Korsikaan, Ranskan, niin siellä on erilaisia alueellisia jännitteitä ja hajautumista alueellisesti – Mutta mikä ero on sitten Katalonian tai vaikkapa Veneton tai Bayerin tapahtumien välillä? Bayerissa tai Venetossakin on peräänkuulutettu joskus itsenäisyyttä. Mutta korkein oikeus Italiassa ja Saksassa ottivat tähän kantaa ja niiden päätökset on hyväksytty, kun taas Espanjassa korkea, korkein oikeus on ottanut asian kantaa lukuisia kertoja, mutta tästä huolimatta itsenäisyyttä ajavat liikkeet haluavat pakottaa läpi oman linjansa. Eli tätä perustuslakia alueellisesti tai valtiollisesti ei ole tunnustettu Kataloniassa. Vuodesta 2010 lähtien Katalonialla on ollut autonominen alueellinen perustuslakinsa, josta ei ole kuitenkaan sillä äänestänyt. Ja tämä on ongelma, joka pitää ratkaista ja tämä tiedostetaan Espanjassa. Ja kymmenen vuotta on ollut jo puolueita oppositiossa, jotka käyttävät Kataloniaa vaaliaseenaan. Me olemme lojaaleja Espanjan valtion suuntaan sosialisteina aina. Espanja on suuri maa, se on hajautettu sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti, kielellisestikin koulutuksen osalta, meillä on äh, viitteitä siitä, että Espanja olisi toisiksi hajautetuin valtio maailmassa. On selvää, että Katalonian osalta pitää alkaa käydä vilpitöntä vuoropuhelua, ei nationalistista keskustelua. Ja Espanjan pitäisi helpottaa vuoropuhelua nationalistien ja ei-nationalistien välillä Kataloniassa, näiden kahden puolen välillä. Ja vuoropuhelun kautta aina kuitenkin vuoro, perustuslakia kunnioittain tämä olisi tehtävä. Mutta täytyy muistaa, että tälle itsenäistymiselle ei ole Katalonian väestön enemmistöä tämän taustalla. Eli kymmenen vuotta tässä on kierretty kehää. Katalonian ongelma ei niinkään ole itsenäistyminen, vaan rinnakkaiselo, suoraan sanottuna. Ja vielä lopuksi Weber viittasi luottamuslauseeseen. Siihen liittyy mandaatti ja demokratian uusiminen maassamme. Se, mitä Andalusiassa liberaalien PPn ja Ranskan Front Nationalin kanssa tapahtui, puuttui tilanteeseen, joka on ollut vakaa vuosien ajan. Viittaan tässä myös naisten ja miesten tasa-arvoon ja naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Tässä on ylitetty tietty raja ja tässä ei voida tehdä sopimusta ultraoikeiston kanssa ja näin emme, emme koskaan tule tekemäänkään. Hyvät edustajat, haluan todeta teille vielä, että Espanjan hallituksen ajatuksena on tuoda esille omia ajatuksiamme naisten ja miesten tasa-arvosta. Haluamme torjua epävakaita työpaikkoja, vielä eteenpäin lasten oikeuksia. Me haluamme suojella Eurooppaa, jotta se voi suojella meitä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Hyvä herra Verhofstadt, sanon teillekin jotakin. Te olette ollut Euroopan parlamentissa paljon pidempään kuin minä. Olen johtanut Euroopan tai Espanjan hallitusta seitsemän kuukautta. Varmasti meillä on samoja turhautumisen aiheita. Mutta uskon, että puheenvuorossani kuitenkin toin esille välähdyksiä siitä, miten voidaan päästä tästä pattitilanteesta. Esimerkiksi kun katsotaan päätöksentekoa rahaliitossa tai muissa politiikoissa. ja mekin puolustamme sitä, että näin keskeisissä kysymyksissä, joista aikaisemmin puhuimme, ei tehtäisi enää yksimielisiä päätöksiä. Joihinkin asioihin tarvitaan perussopimusten muutos, toisiin tai taas ei. Viittasin, tai puhutte Borrellista ja ulkopolitiikasta. Meillä on toimia, joita voimme käyttää, jotta voimme vahvistaa Euroopan toimintaa ulkopolitiikassa. Kiitoksia, hyvä puhemies. Nyt aloitamme sitten menettelyn ilman puhujaluetteloa. Tässä on lykätty äänestystä. Mutta pitäkää kiinni puheajoista. Mitä paremmin noudatatte sääntöjä, sitä useampi parlamentin jäsen pääsee ääneen. Pyyntöjä on tullut yli 150. Ensin González Hyvä puhemies. Elämme valeuutisten aikoja, mutta myös uskotaan vääriin asioihin. Ei voi sanoa, että minä en koskaan tee sopimusta ääriliikkeiden kanssa, kun on hallituksessa aikaisempien terroristien ja äärivasemmiston ansiosta. Ja samassa puheenvuorossa sanotte, että budjetti voidaan hyväksyä juuri näiden samojen ääriliikkeiden äänten avulla. Se, mikä kauhistutti minua puheenvuorossanne, ensin puhuitte yhtenäisyydestä, mutta ette kuitenkaan puhunut yhtenäisyydestä Espanjassa. Entä nämä keltaliivit ja Katalonia? Katal- Espanjassa aloitetaan juuri tähän liittyvä oikeuskäsittely. Nyt kaksi vuotta olemme täällä yhdessä puolustaneet Espanjan yhtenäisyyttä, mutta hyvä pääministeri, se, että näin teette, ei liity vain teidän työpaikkanne, vaan tässä täytyy olla aidosti sitoutunut te olette Espanjan pääministeri. Ette ole onnistunut. Meidän on onnistuttava tässä, vaikka tämä olisi hankalaa. Honorable García Pérez. Seuraavaksi García Pérez. Hyvä. Pääministeri Sanchez, elämme arkaluontoisia aikoja Euroopassa. Ja kun kuuntelin puheenvuoroanne, sitouduitte eurooppalaisiin arvoihin. Tämä tuo happea meille, jotka uskomme, että Eurooppa voi antaa vastauksia ongelmiimme. Entistä parempi Eurooppa. Ne, jotka käyttävät Madridin politiikkaa kerätäkseen täällä pisteitä itselleen, eivät onnistu välttymään tältä houkutukselta. Mutta meidän täytyy puhua Euroopassa siitä, miten voimme ratkaista ihmisten ongelmat. Me tarvitsemme oikeudenmukaisuutta, tasapainoisuutta, on vietävä eteenpäin tasa-arvoa, on katsottava ihmisiä silmiin. On sanottava, että vastaukset tulevat Euroopasta. Euroopan henkiset ovat tähän sitoumukseen lähteneet samoin kuin sosiaalidemokraatit. Ja kynsin hampain haluamme edistää ja viedä Eurooppaa parempaan suuntaan ja saada innostusta Eurooppa-hanketta kohtaan. Kiitoksia siitä, että olette täällä. Kiitos, että teette yhdessä parlamentin kanssa työtä siinä, että puolustatte Eurooppa-hankkeen kannalta keskeisiä arvoja. Edustaja Starbatsi. Der große Sozialdemokrat Ferdinand Lassalle hat gesagt, Suuri sosiaalidemokraatti parlamentti on sanottu, että politiikka alkaa siitä, että tarkastellaan todellisuutta. Eilen me juhlimme euroa ja kuulin kuusi puhetta, jotka ovat liittyneet todellisuuteen millään muotoa. Siinä esitettiin toiveita. Herra pääministeri, haluatte sosiaalista Eurooppaa. Sosiaalinen Eurooppa luo työpaikkoja ja näkymiä nuorille. Se on tärkeää. Ja tässä yhteydessä täytyykin kysyä, että miksi euroalue kasvaa hitaammin koko maailmassa. Miksi näin on? Miksi meillä on investointiohjelmia? Herra eh, Timmermans kehui herra Junckeria, mutta me tarvitsemme myös yksityisiä investointeja. Miksi meillä ei sellaisia olla? Koska Euroopassa on kuilu ja euro on tämä kuilu. Katsokaa Saksaa, siellä verolähteet pulppuavat, mutta muissa maissa sitten eh, on ongelmia. Me teemme työtä vähemmällä rahalla ja tämä ei ole se sosiaalinen Eurooppa, jota me haluamme. Nart. Señor presidente. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri Sanchez. Populistinen, separatistinen uhka on entistä suurempi. Ei riitä, että se tuomitaan, vaan meidän täytyy pureutua näihin syihin, muuttaa koko paradigmaa ja puuttua tilanteeseen, joka on heikentänyt tiettyjä kansanosia. Meidän täytyy antaa poliittinen vastaus. Emme voi toimia yhdessä separatistien, emme oikeisto- tai vasemmistopopulistien kanssa, jotka haluavat heikentää Eurooppaa. Populismin, separatismin edessä meidän, jotka uskomme Eurooppaan, meidän täytyy todella heitä vastaan puolustaa Eurooppaa. Ja ne, jotka ajattelevat, että Katalonia on vain katalonialaisten ongelma. Sen suurin puolue, Ciudadanos, usko, uskoo Eurooppaan. Separatistit eivät ole siellä suurin voima. Nyt riittää. Meidän täytyy tehdä yhteisen hyvän eteen töitä yhdessä ja entistä enemmän. Solidaarisuuden, yhtenäisyyden ja tasa-arvon pitää olla ohjaavia voimia. Tämä hyvä puheenjohtaja Sanchez pätee niin Euroopan kuin Espanjankin. Edustaja Bove. Monsieur... Hyvä pääministeri, 5. marraskuuta 2018 minä kävin entisten Euroopan parlamentin kollegoiden luona, jotka ovat nyt vankilassa Euro- äh, Espanjassa. Onko edes kuviteltavissa, että ollaan nyt tällaisessa tilanteessa, että valitut ihmiset, kansanedustajat, valitut ihmiset Euroopan tasolla ja sitten Kataloniassa, siis oi, äh, täysin äh, oikeudella valitut, nämä kansanedustajat on nyt laitettu vankilaan. Monta kertaa nämä ihmiset ovat, me olemme kritisoineet Orbanin ei-liberaalia politiikkaa ja Puolan ei-liberaalia politiikkaa ja me olemme syyttäneet aivan oikein näitä hyökkäyksiä joita on tapahtunut muissa Euroopan maissa. Onko Espanja perustuslainsa takia ja Katalonian politiikassa, onko Espanja nyt äh, liittymässä näiden maiden leiriin. Minusta se olisi hyvin harmi. Kuuntelin puhettani, hu, kuulin, kuuntelin puhettani, mutta miten voi olla, että nykypäivänä tällaiset äh, paikallisten hallitusten edustajat voidaan laittaa vankilaan. Haluaisin kuulla vastauksenne, jos haluaa käydä vuoropuhelua, niin ei sitä voi käydä vankilassa olevien ihmisten kanssa. Ensiksi nämä ihmiset pitää vapauttaa ja sitten voidaan keskustella. Ja nämä nämä ihmiset ovat varmi, valmiita myös lähtevään oikeuden eteen perustelemaan te, tekonsa, mutta ensiksi heidät pitää vapauttaa. Tämä olisi todellinen demokratiateko. Si vous parlez deux minutes, il y a un député de votre groupe qui va perdre la parole. Donc, euh, je vais seulement vous informer. Niin, haluaisin pyytää teitä kunnioittamaan puheaikaa. Jos puhutte kaksi minuuttia, teidän ryhmänne toiselta jäseneltä menee puheaika. Seuraavaksi herra Crespo. empezó... Herra Sanchez, hallituksenne ensin otti Akvaryksen vastaan ja kuusi kuukautta sen jälkeen sitten esti Open Arms-aluksen sataman pääsyn Barcelonassa ja tämähän miellytti Salvinin kaltaisia fasisteja. Sanoitte ja lupasitte kuumouta oikeuksia rajoittavan sukapulalain kumoamisen, mutta se on edelleen olemassa. Lupa sitten myös kumota työmarkkinauudistuksia, mutta ette näin tehnyt. Ja tämän lisäksi sallit, että voittoa tekevät yritykset, kuten ALK, irtisanoivat tuhansia ihmisiä. Lupa sitten myös pankkiveron, mutta tätä ei ole näkynyt. Olette luvannut myös puuttua vuokrakuplaan mutta tässä jälleen kerran korppikotkat voittivat. E, te olette tässä kätty, suuren koalition uusliberaalien poliitikkojen kätyränä. Nyt meidän täytyy todella muuttaa suuntaa Euroopassa 180 e, astetta ei saa toimia vain eliittien politiikan mukaisesti. Nyt Euroopan suuntaa on muutettava ja tässä ei enää ole juurikaan aikaa. Nyt on toimittava. Kiitos seuraavaksi Dartmouth. I'm going to speak in support of what Mr. Puhun sen puolesta, että herra Bobé sanoi äh, katalani vangeista jotka ovat jo vuoden olleet vangittuna. Nämä ovat poliittisia vankeja, poliittisia vankeja, mutta komissio ei tee mitään, neuvosto ei tee mitään, parlamentti ei sano mitään ja herra Verhofstadtkin pysyy hiljaa. Eurooppalaiset arvot, joista kuulemme jatkuvasti, niitä poljetaan ja pohdin miksi. Ja todennäköisesti siksi, että Espanjan hallitus tukee eh, eurooppalaista projektia ja siitä syystä on jotenkin ihan ok, että on eurooppalaisia vankeja. Ja tämä tekopyhyys on sellaista, sitä on vaikea kestää. Ja teidän pitäisi katsoa itseänne peilistä ja teidän pitäisi vapauttaa nämä poliittiset vangit. Seuraavaksi Epitideios. Grazie, presidente. ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Kiitos. Tervetuloa pääministeri. Minulla on kysymyksiä teille. Mitä käytännön toimia aiotte toteuttaa, jotta maan Espanja myös Italia ja minun maani Kreikka eivät olisi enää alueita, joihin maahanmuuttajat jäävät ansaan. Te sanotte, että tuette eurooppalaista armeijaa, mutta jos EUn sotilaallista kapasiteettia kasvatetaan, niin silloin EUlla pitäisi olla myös vihollinen, jota varten tätä näin tehdään. Mikä on EUn, mikä on EUn vihollinen ja mitkä EU-maat ovat uhan alla. Minun tietääkseni Kreik- vain Kreikka ja Kypros ovat uhan alla, ö, Turkin uhan alla. Onko tämä se Eurooppa, josta te unelmoimme, unelmoitte? Unelmoitteko EU-sta maailman poliisina? Sanoitte myös, että ö, myös yksi yksimielisestä äänestämisestä pitäisi päästä eroon, mutta tämä tarkoittaa sitä, että pienillä mailla olisi vähemmän vaikutusvaltaa. Voitteko kuvitella, että teidän maanne olisi vähemmistössä eikä pystyisi myöskään puolustamaan omia oikeuksiaan? Seuraavaksi edustaja Delange. Kiitos. Haluaisin kiittää pääministeriä erittäin rakentavasta puheesta. On selvää, että Espanja on luotettava kumppani Euroopassa ja se tulee ja Eurooppa tulee olemaan luotettava kumppani Espanjalle. Me jatkamme nuorisotakuuta ja kohesiopolitiikkaa muun muassa. Mutta sosiaalinen Eurooppa alkaa kotoa, kun puhutaan esimerkiksi työttömyydestä, niin teillä on hieman vaarallinen strategia. Mm, mm, Espanja tukeutuu suuriin yrityksiin, sillä on hyvä taloudellinen tilanne. Tätä tilannetta tulisi jatkaa, mutta tässä ei pitäisi nyt ottaa ylimääräistä velkaa. Siitä sosiaalipolitiikka alkaa. Vastuu ja solidarisuus kulkevat käsi kädessä ja tällä tavalla haluaisin jatkaa työtä Espanjan kanssa. Kiitos. Honorable López Isturiz. Seuraavaksi López Isturiz. Herra Sanchez, näinä hetkinä olemme täällä, puhumme Euroopan tulevaisuudesta. Ja en tiedä, miksi tästä tuli nyt yhtäkkiä jonkinlainen valitilaisuus teidän ja Timmermansin välillä. Monet tuurit täällä kysyvät, jos sama energia, jota käytätte, menneen diktatuurin soimaamiseen, niin voisitteko käyttää sitä samaa esimerkiksi nykyisten, kuten Kuuban tai Venezuelan diktatuurien soimaamiseen, vai oletteko hiljaa? Monet haluavat tietää, muuttuuko tämä. Te puhutte Euroopan demokratiasta, mutta näyttäkää tätä eurooppalaisuutta neuvostossa. Älkää salliko Maduron ja Castron diktatuureja. Castro on edelleen vallan kahvassa. Poliittisia vankeja on molemmissa maissa. Uskotteko te todella olevan Eurooppa-mielinen? Honorevole Blanco Lopez. Seuraavaksi Blanco Lopez. Mucha, muchas gracias. Kiitoksia puhemies. Herra González Pons, patriotti, ei huuda täällä eläköön Espanja, vaan pitää kiinni perustuslaillisista eurooppalaisista arvoista, eikä lähde käsikädessä kulkemaan sen kanssa, joka haluaa näitä arvoja tuhota. Te haluatte osoittaa olevan espanjalainen patriotti. Me sosialistit olemme aina tukeneet Espanjaa ja Eurooppaa myös silloin, kun se on ollut uhan alla. Tämä hallitus sai käsiinsä hyvin hajallaan olevan Eurooppa, Espanjan separatisteja oli entistä enemmän ja vakaumus oli heikentynyt. Ja on valitettavaa, että te, Pons, ette auta siinä, että meillä olisi tällaisia yhteiselon alueita ja paikkoja, toisin kuin Espanjan hallitus tekee. Tomasic, seuraavaksi. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Poštovani premijeru, hvala vam... Kiitos puhemies. Arvoisa pääministeri, kiitoksia puheestanne. Brexit kansanäänestyksen jälkeen EU on kes- keskitytty poliittiseen integraation. Ja mielestäni tämä on väärä suunta, siksi olen iloinen siitä, että puhuitte haasteista, jotka eivät liity poliittiseen integraatioon, kuten työoikeudet eh, ja sosiaalinen Eurooppa mm, työlainsäädännön pitäisi pysyä Euroopassa, mutta jos me haluamme olla kilpailukykyisiä, niin meillä ei pitäisi olla liian korkeita veroja ja ylisääntelyä. Meitä lähestyy uusi lama ja siksi meidän täytyy tarkastella julkisia menoja. Ja tämä saattaa olla haaste Espanjalle. Bilbao Barandiika. Kiitoksia puhemies, hyvä pääministeri Sanchez. Kansalaiset odottavat kaikkea hyödyllistä EUlta, sellaista EU-ta, joka suojelee moninaisuutta. Baski puolue on näin tehnyt alusta lähtien, 30-luvulta lähtien. Me haluamme vakautta unioniimme Meillä on erilaisia haasteita, sosiaalisen suojelumallin muuttaminen, on saatava hankkeita, joilla on eurooppalainen lisäarvo ja tarvitsemme hankkeita, joihin tarvitaan vuoropuhelua. Ei saa olla liian simplistinen. Tarvitaan jotakin uutta, ei sellaista, mikä on jo mennyt pieleen. Hyvät aikeet pitää saada konkreettisiksi ja on tehtävä rohkea rinnakkaiseloa koskeva ehdotus. Eikä myöskään saa toimia tällä tavoin kuin Kataloniassa on poliittisesti tehty. Meidän täytyy toimia humanistisesti, empaattisesti, eurooppalaisesti ja hyödyllisesti niin, että voidaan yhdessä saada aikaan tätä rinnakkaiseloa ja ratkaisuja. Marcellesi. Seuraavaksi Marcellesi. Kiitos puhemies Vera Sanchez. On hienoa, että viette budjetteja eteenpäin Euroopassa, mutta entistä sosiaalisempi ja ympäristöystävällisempi Eurooppa on mahdollinen. Vihan Euroopan rinnalla seisoo solidaarinen Eurooppa, joka on kunnianhimoisempi. Pitää uskaltaa, pitää uskaltaa toimia humanisti, inhimillisesti maahanmuuttokysymyksissä. Muutatteko lainsäädäntöä tältä osin? Voitteko sallia sen, että Alukset voivat pelastaa edelleen ihmishenkiä välimerellä. Ja voitteko vahvistaa sen, että lainsäädännössä ketään ei jätetä jälkijunaan? Tehdäänkö ja luodaanko puhtaita työpaikkoja? Tavoitellaanko Pariisin tavoitteita? Kiitos. Honorevole Komi. Seuraavaksi Komi. Hyvää päivää. Hyvä pääministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Puhuitte paljon naisista, naisten oikeuksista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Toivon kuitenkin, että ensi kerralla täällä olisi myös naisia edustamassa teitä. Täällä tänään on vain miehiä. On siirryttävä sanoista tekoihin. Ja tällaista toivon. Italialla ja Espanjalla on aina ollut hyvät suhteet myös maahanmuuttokysymyksissä, niin toivonkin, että te voitte olla tällainen äänenkantaja Dublinin uudistamiseksi, kun katsotaan Välimeren aluetta. Eurooppa on jättänyt meidät yksin ja Euroopan neuvosto on näin tehnyt. Euroopan parlamentti äänesti Dublinin uudistusten puolesta ja velvoittavien toimenpiteiden puolesta, mutta neuvostossa tämä menee eteenpäin. EPP puoltaa sitä, että meillä olisi hyvä asema naiselle, naiselle, joka tekee töitä, ei pelkästään toimi kotiäitinä, koska näin on pakko olla. Tämä on toinen asia, jonka halusin tuoda esille. Ferber seuraavaksi. Kiitos pääministeri. Minun pyyntöni olisi, että jos vertaatte Bayeria Katalonia, niin että faktat olisivat kohdellaan. Bayerissa on ollut äärivasemmistopuolelta yli sata vuotta sitten itsenäisyysliike, eikä Saksan valtiota nykymuodossa ole silloin olemassa, joten olkaa hyvät, älkää tehkö tällaisia vertauksia, ne eivät ole sopivia. Toiseksi te sanoitte, mitä Euroopan tasolla nyt kaikkea pitäisi tehdä. Minä mielellään olisi kuullut, mitä teidän hallituksenne tekee. Ei riitä, että vaaditaan eurooppalaista työttömyysvakuutusta, jos te sitten itse peruutatte edeltäjänne toimet, joilla oli tarkoitus vapauttaa työmarkkinat ja näin talouskasvu vain vähenee Espanjassa. Te ette ette ole itse tarttuneet toimiin nuorisotyöllisyyden lisäämiseksi. Näistä olisin halunnut kuulla. Ei riitä, että vaaditaan eurooppalaista solidaarisuutta, vaan pitää myös itse tarttua toimeen. Toisiaisuus ja solidaarisuus kuuluvat tiiviisti yhteen. Kiitos. elnök úr! Európa jövőjéről vitatkozunk ma, amikor... Kiitos. Me puhumme Euroopan tulevaisuudesta. Miksi demokraattinen järjestelmä on valtava haaste? Me emme pysty käsittelemään tilannetta, jossa jäsenvaltio ei hyväksy demokraattisia oikeuksia. Minä puhun Unkarista ja pääministeri Orbanista ja hänen parhaasta ystävästään on tullut maan rikkain ja valeuutiset vain leviävät Unkarian tiedotusvälineistä. Opposition jäseniä vahingoitetaan fyysisesti ja asialle ei tehdä yhtään mitään. Monet ovat rikastuneet ja sadat tuhannet lapset näkevät nälkää korruptiotapauksia ei tutkita. Ja opposition jäseniä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä ahdistellaan. Teidän maanne on muuttunut diktatuurista demokratiaksi ja kunnioitetuksi maaksi. Mitä meidän täytyy tehdä Euroopan unionissa niin, että me voimme taata sen, että ei synny uusia diktatuureja? Jos puhutte kaksi kertaa niin kauan kuin teille on annettu puheaikaa, niin viette puheaikaa sitten muilta. Yhdeltä meidän täytyy aloittaa äänestykset. Bienvenido, señor Sanchez. Op 21 december was ik eh, nog... 21. päivä joulukuuta minä olin Barcelonassa, tekin olitte siellä. Halusin vierailla äh, eh, katalanivankien luona, jotka olivat nälkälakossa. No, minä en voi arvioida heidän strategiansa, mutta en hyväksy sitä, että nämä ihmiset ovat jo yli vuoden olleet vangittuna. Ja minä voin vakuuttaa teille, että kukaan ei ole nähnyt, että nämä ihmiset olisivat olleet väkivaltaisia, eikä missään muussakaan maassa. Me teemme politiikkaa vuoropuhelun kautta, emme oikeusistumien kautta. Ja herra Weber on väärässä, kun hän puhuu vaarallisesta kansallismielisyydestä. Kyllä, sitä on olemassa Espanjassa, mutta ei Kataloniassa, vaan se, tämä vaarallisuus on uusi frankismi. Ja tässä täytyy taistella äärioikeistoa vastaan ja täytyy käydä todellista vuoropuhelua ja vapauttaa vangit. Tremosa. señor presidente. Kiitos, puhemies. Pääministeri Sanchez, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Viime vuonna